Sí, muchas gracias, presidente. Bueno. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme useaan kertaan keskustelleet tässä valiokunnassa ja olemme kertoneet, kuinka neuvottelut etenevät tai useimmiten olemme kertoneet siitä, kuinka ne eivät edenneet. Voisin nyt kertoa, miten tämä prosessi päättyi. Monet olemme kärsineet aika lailla tässä, ainakin varmasti parlamentin puolelta, mutta uskon, että jokainen toimielin on, on tässä kyllä joutunut kärsimään oman vastuunsa ja työnsä osalta. Tämä oli aikamoisen työläs ja rankka kokemus kaikille toimielimille, jotka olimme tuolla neuvottelupöydän ääressä. No tuloksista sitten, no kaikkihan riippuu siitä, miten tähän suhtaudutaan, onko lasi puoliksi tyhjä vai täysi. On totta, että meillä oli korkeat tavoitteet ja aivan alusta asti sanoimme, ja tämä oli perua edelliseltä mandaatilta, että meidän ne oli ratkaista maksamattomien määrien ongelma, niin että ainakin saataisiin jo hahmoteltua jonkinlainen suunnitelma näitä varten, ja voipa olla, että vuonna 2015 voimme sitten katsoa, ovatko nämä neuvottelut ja lausunnot, joita olemme kolmessa toimielimessä allekirjoittaneet, jos ne todella toteutuvat ja jos niistä todella on hyötyä ajatella tätä tavoitetta, jonka olemme itsellemme vahvistaneet. Sitten luvuista. No, lukuja voi tulkita monella tavalla. Se on vähän niin kuin vaalitulos. Kaikki voittivat, kukaan ei häviä. Tässä tapauksessa luultavasti, jos olemme olla myönteisiä, niin voisimme sanoa aivan samalla tavalla ottaen huomioon, kuinka vastahankainen neuvosto oli. Ei yhtään euroa haluttu pöydälle panna ja kuitenkin saimme nyhdettyä vuodeksi 2014 ja 2015 4,7 miljardia euroa, niin olihan se menestys. Tämän yhtäminen todella aivan kirjallinen jokaisessa kokouksessa euro kerrallaan saimme nämä 4,7 miljardia euroa yhdettä. Sitten näistä sitoumuksista Valitettavasti on totta, että me emme ehtineet juurikaan keskustelemaan niistä, mutta on totta myös, että neuvosto ensimmäisessä käsittelyssään leikkasi useista otsakkeista sitoumuksia, jotka olivat meille hyvin tärkeitä ja lopulta pääsimme siihen, että nämä eivät toteudu. Jopa pieniä lisäyksiä saimme aikaan, lähes symbolisia lisäyksiä kylläkin, mutta yksityiskohdissa ne ovat hyvin tärkeitä tiettyjä budjettikohtia kohti 12 miljoonaa euroa esimerkiksi 140 ei ole paljon, mutta kun katsotaan, että 12 miljoonaa menevät Erasmus-stipendeihin, niin uskonpa, että Erasmus-opiskelijat ovat tyytyväisiä siitä, että, että stipendejä varten on enemmän varoja käytettävissä. Ja kun esimerkiksi nähdään, että saimme 10 miljoonaa lisää humanitaarista apua varten tai 22 miljoonaa lisää joilla autetaan viittä miljoonaa pakolaista Lähi-idässä, niin eiväthän nämä olevat suuria lukuja, mutta ne ovat hyvin tärkeitä tiettyjen ohjelmien vahvistamiseksi. No tietenkään tämä ei ole se, mitä parlamentti halusi, me halusimme enemmän, mutta maanantaina iltapäivällä, kun sopimukseen pääsimme, niin arvioimme tilanteen niin, että, että neuvostoa ei tämän pidemmälle saada vietyä ja mu- ja muussa tapauksessa neuvottelut keskeytyvät ja mennään väliaikaisiin 12 osiin ja tämä ei olisi ollut hyvä, koska emme olisi saavuttaneet juurikaan enempää kun näimme mikä neuvostossa tilanne oli. Olimme jopa lähenemässä kohtaa, jossa neuvosto olisi lähtenyt perääntymään. Tähän asti he tulivat, jotta sopimukseen päästäisiin. No, tätähän on mahdotonta tietää, olisiko, olisiko sitten neuvottelujen katkeaminen ollut parempi vai huonompi neuvottelutiimissä olemme sitä mieltä, että se olisi ollut huonompi. Myös kun ajatellaan sitä Junckerin suunnitelmaa odottaa, että budjetti hyväksytään ja että päästään töihin sen Junckerin suunnitelman osalta. Aina kun, niin, niin tämä, tämä neuvottelutulos oli vähän tällainen kaksijakoinen. Jotkut asiat menivät hyvin, toiset vähemmän hyvin. Vuoden 2015 meillä on sitten mahdollisuus arvioida tasapainoisemmin ja rauhallisemmin näitä neuvotteluja. Ja toivon, että tulevien puheenjohtajavaltioiden kanssa. Voimme neuvotella. Italiahan jättää tehtävän ensimmäinen tammikuuta. Ja näiden tulevien valtioiden kanssa voimme sitten suun, tehdä työtä tämän maksusuunnitelman kanssa, joka oli niin tärkeää kompromississa komission kanssa, niin että komissiolta saadaan ehdotuksia ja että saamme sitoumuksen myös seuraavalta kahdelta komissio, äh, neuvoston puheenjohtajan valtiolta, että saamme kunnon työtä tällä aikaan. Ja toivon, että saamme sitten pantua pisteen tähän ongelmaan, joka oli meille kaikkein suurin huoli. Haluaisin kiittää teitä, puheenjohtaja. Te olette johtaneet neuvottelutiimiä, mutta haluaisin kiittää erityisesti sihteeristöä, joka on tehnyt ihan aivan uskomattoman työn ensin tarkistusten kanssa ja sitten sihteeristöllä on valmistellut asiakirjaa ja arvioinut neuvoston ehdotuksia ja tehnyt työtä suuressa kirjassa. Paljon numeroita on ollut menossa eikä virheitä ole silti tullut, vaikka se niin helposti niin helposti käykin, joten todella suuret kiitokset sihteeristölle työstä, työstänne ja avustanne. Madame Olveyer. liebe Kolleginnen Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toisten toimielinten kohdalla tämä oli helpompaa kuin komission kohdalla. Me yritimme yhdessä saavuttaa maksimaalisen muiden toimielinten kohdalla asia näyttää hyvältä siltä osin, että neuvosto on hyvästynyt, että tuomioistuinkin on välttämätön ja sen vuoksi se on ollut valmis hyväksymään meidän näkemyksemme. Ja sama koski myös ulkosuhdehallintoa, jossa hallituskustannukset saatiin sille tasolle niin, että ulkosuhdehallinto on tehokkaampi ja nopeampi ja voi itse hallinnoida projektejaan eikä niitä enää jaeta 15 budjettikohdan kesken, kun he haluavat eh, olla jossain projektissa mukana. Eli sen vuoksi tämä aina päätyi eh, myöhästymisiin. Ja kolmanneksi me saavutimme myös sen, että yhteistyössä parlamentti alueiden, valiokun, alueiden komitean kanssa samoin kuin eh, talous- ja sosiaalikomitean kanssa pääsimme ensimmäisen askeleen kohti yhteistyötä työssä niin, että molempien komiteoiden virkamiehiä voi olla meillä myös lainassa. Sillä tavalla voimme saada aikaan esimerkiksi tieteellisessä työssä synergiaa. Neuvosto ei tajunnut ensin ollenkaan mistään kysymys. Me selitimme sen mutta ikävä kyllä täytyy myös sanoa, että alussa meilläkin, meidänkin joukossamme oli tiettyjä väärinkäsityksiä liittyen 5 prosentin henkilöstön vähentämiseen, koska tämä 5 prosentin henkilökunnan vähentäminen johtui komission vääränlaisesta taulukosta, koska aina kun laskettiin näitä synergioita ja muutoksia ja sisäistämis- ja ulkoistamisasioita, me emme ole eh, ottaneet eh, niitä vielä huomioon ja neuvosto oli ja eh, sen vuoksi tuntui siltä ensin aluksi, että me emme olisi hoitaneet omaa osuuttamme ja sen vuoksi me sitten hylkäsimme koko tämän taulukon ja, ja koko tämän kohdan loppujen lopuksi, koska loppujen lopuksi koko tämä kohta poistettiin ja väärinkäsitys poistettiin ja koko tämä monimutkainen sekasotku saatiin selvitettyä ja hyväksyimme nämä kohdat. Sen lisäksi minusta oli hyvin tärkeää, että yritämme jatkuvasti neuvotella edelleen ja samanaikaisesti kuitenkin pitää kiinni siitä, että vanhat laskut on maksettava Tämä on asia, joka ehkäpä antoi meille myös hieman kunnioitusta näissä neuvotteluissa neuvoston kanssa, koska kysymys ei ollut siitä, että kuka haluaa enemmän. Ei, vain me lähdimme siitä, että sopimuksista on pidettävä kiinni, kun meillä on sopimuksia, toimimme niiden mukaan, eikä voi olla niin, että uusia tärkeitä ohjelmia ei voida käynnistää. Ja sen vuoksi me olimme hyvin johdonmukaisia tässä. Ja sen lisäksi meillä oli hyvin mielenkiintoinen tällainen maksusuunnitelma, jossa neuvosto yleensä aina sanoo, että meidän täytyy olla johdonmukaisia ja avoimia, mutta nyt sitten yhtäkkiä äh, kun me esitimme hyvin johdonmukaisen tekstin äh, maksusuunnitelmaksi, niin neuvosto vetäytyi ja oli hyvin varovainen ja pyrkii äh, irrottautumaan kaiken näköisistä sopimuksista ties millä teknokraattisilla syillä. En voi kuin ihailla Gerardin ja puheenjohtajamme ja parin muun esittelijän rohkeutta. He työskentelivät raudallujasti niin, että ei annettu periksi. Minusta on hyvin tärkeää, että me jatkamme tätä samaa tietä. Meidän on pakotettava neuvosto siihen ja myös vaadittava komissiota selkeästi siitä, että me näemme avoimesti äh, uudet lask- vanhat laskut, mitä siellä maksetaan ja samoin myös mitä uusia ohjelmia käynnistetään. Eikä niin, että me olemme tällaisella harmaalla vyöhykkeellä, jossa me itsekään emme oikein tiedä, mitä tapahtuu. Minusta meidän täytyy todellakin nyt eh, seurata tilannetta seuraavina kuukausina. Minä itse henkilökohtaisesti eh, haluaisin, että näin toimimme, koska me, tämä oli meille hyvin, hyvin tärkeää. Avoimuus. Kiitoksia. Edustaja Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin, kuten aivan edelliset puhujat, haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä. Sillä se, että olemme kyenneet neuvottelemaan näin vakaasti, johtuu nimenomaan siitä, että meillä on ollut valiokunnassamme niin suuri yksimielisyys näitä asioista. Ja on ollut paljon miellyttävämpää neuvotella silloin, kun ollaan yksimielisiä, kuin silloin, kun joukot ovat jakaantuneena hyvin nopeasti, koska tässä nyt on käyty eri, nämä no, läpi. Haluan kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, piditte linjamme ja osoititte määrätietoisuutemme mikä oli todella miellyttävää. Kiitoksia myös kollegioille, kiitoksia sihteeristölle, kaikille muille avustajille, heitä tulee unohtaa. Ja e, yleisesittelijälle tietenkin. Sillä silloin kun hän yksin puolusti tätä meidän linjamme vuonna 2014 maksusta ja tietysti tuo liikkumavara vuoden 2015 kohdalla silloin väheni. Erityisesti arvostin hänen solidaarisuuttaan koko tämän prosessin ajan. Sanoisin puheenjohtaja, että onneksi tässä nyt voin sanoa, että onneksi lopetimme silloin, kun lopetimme sillä joka kerta, kun täytyy esittää uusi ehdotus ja komissio tekee kompromissiehdotuksen, niin se meni taaksepäin verrattuna edelliseen ehdotukseen. Niin, no, tämä nyt oli pelkkä huuli. Mutta on mukava sanoa tällaista, sillä loppujen lopuksi sitten tuuti ilman paitaa ja housuja jo paikalle ja se on oikeastaan aika epämiellyttävä. No niin, minun mielestäni pettymys ei ole politiikkaa. Me olemme tietysti hävinneet ja me olemme pettyneitä, mutta meidän täytyy myös saada myönteiseltä puolelta sitä, mitä olemme saavuttaneet. Esimerkiksi vuoden 2014. Pyysimme 4 miljardia 720 miljoonaa. Nyt saimme 3 miljoonaa 524 miljoonaa ja saimme noin 75 prosenttia siitä, mitä halusimme. Neuvosto ei antanut mitään. Eli 68 prosenttia siitä, mitä pyysimme, ja jos siihen lisätään vielä nämä erityistoimet, niin yhteensä saatiin 4 miljardi, 4,2 miljardia vuodelle 2014 rahoja, jota voidaan syöttää sellaisiin kohtiin, joissa on todellinen kiire. Siellä on siis uutta rahaa. Siitä syystä minun mielestäni on tietysti ihan tavallista, että me olemme pettyneitä siihen, että me saaneet kaikkea sitä, mitä halusimme. Mutta kuitenkin tällaisessa voimanäytössä, jossa molemmat kumppanit ovat tasa-arvoisia, niin objektiivisesti katsoen me olemme voittajia, jos katsotaan neuvottelun tuloksia siis. Ja nyt siltä pohjalta, mitä olemme saaneet neuvoston hyväksymään, niin meillä on nyt tämä veloista velkojen poispyyhkimisen suunnitelma toimimassa. Me onnistuimme vaatimaan neuvostolta sitä ja meidän me onnistuimme sopimaan tästä asiasta. Neuvosto ei. Me pyrimme löytämään sen muodon, jonka pohjalta näin voitiin tehdä ja nyt meillä on sitova teksti periaatteessa ainakin, ja toivoisin, että ensi vuonna, jos me olemme aivan yhtä määrätietoisia, niin meillä on hyvät mahdollisuudet saada tämä suunnitelma todella juurrutettua. Ja jos meidän päättäväisyytemme samaa tasoa kuin mitä tällä hetkellä on näytetty, niin meillä on kyllä todella hyvät mahdollisuudet voittaa. Kiitoksia herra Depré. Jos tästä nyt olisi tullut täydellinen mahalasku niin nämä 5 miljardia vuoden 2014 varoja, eli nämä, nämä, nämä ylimääräiset tulot, sakot ja muut eivät olisi menneet maksuihin, vaan nämä 5 miljardia olisivat olleet ylijäämää vuoden 2014 tilikaudelta, ja ne olisivat päättyneet sitten jäsenvaltioiden taskuihin. Herra Depré neuvotteluissa toi tämän argumentin selvästi esille. Ja se on aika, aika vahva argumentti. Mutta on totta, että tulevaisuudessa olisi hyvä, että komission kannat olisivat vakaa, vakaita. Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Eu também queria dar os parabéns a todos os intervenientes. Kiitos. Minä haluaisin myös onnitella kaikkia mukana olleita ja siihen kuuluu luonnollisesti myös valiokunnan puheenjohtaja, esittelijä ja koko sihteeristö sekä poliittisten ryhmien henkilökunta. Välillä he tekevät näkymätöntä työtä, joka kuitenkin on hyvin tärkeää. Minä en ole pettynyt. Minä en ole pettynyt siksi, että me teimme hyvää työtä. Ja olisi ollut mahdotonta oikeuttaa kansalaisille se, että me olisimme hylänneet koko esityksen. Me saimme neuvoston kuitenkin kääntymään oikealle tielle, koska he, hän eivät halunneet aluksi hyväksyä mitään, mitä meillä oli neuvottelupöydällä liittyen maksamattomiin laskuihin. Heillä oli viisi miljardia pöydällä ja he halusivat viedä kaiken tämän kansallisiin budjetteihin. Mutta lopuksi me kuitenkin onnistuimme saamaan yli neljän miljardin sopimuksen vuodelle 2014. Ja tästä meidän täytyy nyt olla kyllä jossain määrin edes iloisia. Sen vuoksi, että me vältimme budjettiromahduksen, koska komissio on ilmoittanut meille, että tällä summalla, tällä neljällä miljardilla komissio kykenee vakauttamaan velat ja pääsemään takaisin monivuotiseen budjettikehykseen ja saavuttamaan ainakin osa niistä tavoitteista, johon me pyrimme. Eli meillä oli ihan hyvä sopimus. Me käytämme ylimääräisiä tuloja verojen, äh, näiden, näiden äh, laskujen maksamiseen. Jos me olisimme hylänneet tämän sopimuksen, niin se olisi merkinnyt, merkinnyt sitä, että jäsenvaltiot olisivat saaneet kaikki rahat ja me emme olisi voineet maksaa mitään velkaa. Toinen positiivinen asia liittyy vuoteen 2015. Neuvostohan halusi leikata maksuja 2,1 miljardilla eurolla. mutta nyt se on 923 miljoonaa euroa. Joten me kykenimme vahvistamaan meidän päälinjauksiamme jotka ovat siis kasvu ja työllisyys. Ja me saimme myös paremmat eh, lähtökohdat Kosmelle ja Eurooppa 2020, samoin kuin myös eh, kehitysyhteistyölle. Neuvotteluiden alussahan me emme olleet ajatelleet, että eh, hyvin tärkeä asia nimittäin maksusuunnitelmaa. Ei ole hyväksyttävää, että EU ei täytä sitoumuksiaan. Ei millään muotoa voida hyväksyä sitä, että EUlla on suuri pino maksamattomia laskuja. Siksi on aika hienoa, että nimenomaan Euroopan parlamentti tässä painostaa ja vie veturia eteenpäin samanaikaisesti kuin muilla toimielimillä ei suinkaan ole samanlaista vauhtia ja voimaa. Kysymys on siitä, että meidän täytyy noudattaa perussopimusta. Meidän täytyy täyttää meidän sitoumuksemme, joten maksusuunnitelma tulevaisuudelle on erityisen tärkeä. Meidän täytyy määritellä ja päättää maksusopimuksesta, suunnitelmasta, joka ei kuitenkaan äh, uhkaa tai muuta näitä prioriteetteja ja poliittisia tavoitteita monivuotisessa mm, maksukehyksessä. Me onnistuimme saamaan aikaan hyvän sopimuksen, jolla kykenemme puolustamaan EUn uskottavuutta ja jonka kautta on mahdollista äh, luottaa siihen, että budjetti vuodelle 2015 tukee kasvua ja työllisyyttä. Ja näin me voimme osoittaa, että EU on uskottava ja täyttää sitoumuksensa monivuotisessa budjettikehyksessä. Ja kuten monet ovat sanoneet, jos me olisimme äänestäneet tätä sopimusta vastaan, olisi se merkinnyt sitä, että kansalliset budjetit olisivat saaneet 3,6 miljardia ylimääräistä rahaa ja me emme olisi voineet täyttää meidän sitoumuksiamme ja me olisimme vaarantaneet EUn budjetin. Merci. Monsieur... Kiitoksia sitten herra Geijer. Kiitos puheenjohtaja. Minä kääntäisin tämän toisinpäin, eli mikä meitä ei tyydytä. No, Toki me olimme iloisia siitä, että 3,5 miljardia oli ylimääräistä rahaa, mutta minä sen toisinpäin ja sanoin, että se ei riitä. Me yritimme neuvotteluissa välttää sellaista tilannetta, jossa komissio tavallaan kiristää meitä sillä, että haluttiin ehdottomasti välttää nämä väliaikaiset 12 osat. Ja sen vuoksi me teimme ehkäpä hieman helpompia kompromissiesityksiä neuvostolle. Tämä 4,7 miljardia, josta komissio aloitti, niin se olisi ollut se summa, jonka myötä olisi voinut olla varma siitä, että velkataakka ei enää kasva. Nyt se on 3,5, joka merkitsee sitä, että se ei välttämättä riitä maksukriisin helpottamiseksi. Velkataakka voi vielä nousta. Ja mitä tulee erityisvälineen rahoitukseen, sekään ei ole valmis. 2015, jos meillä on jokin luonnon katastrofi, Äh, Euroopan unionissa, niin solidaarisuusrahastossa ei ole rahaa. Ja neuvosto sanoo, että löytäkää nämä tarvittavat rahat jostain teidän budjetistanne, ja kun budjetti on näin tiukka, niin silloin se ra- laukaisee uudestaan rahoituskriisin. Eli tämä konflikti äh, on vielä uhkana niskassamme, sitä ei ole mitenkään ratkaistu. No, positiivisella puolella tässä on se, että Neuvosto on sellaisessa tilanteessa, että se käy vakavia neuvotteluita, jotta voitaisiin vähentää velkataakkaa ja helpottaa velkakriisiä. Mutta me haluamme komissiolta raportointia. Me haluamme tarkkaan tietää komissiolta, miten tämä kriisi kehittyy. Ja vielä henkilökohtaisesti pyytäisin komissiolta, että mielelläni näkisin, että kun nämä velat, jos, että nämä velat jaettaisiin tavallaan maakohtaisesti. Minusta olisi avuksi, että olisi tällainen tilasto tai tällainen taulukko, jossa näkisin, mistä on kysymys. Tässä on kysymys esimerkiksi rahoista, jotka liittyvät Saksaan, Saksan budjettiin. Ja toki Saksassa on, on, on kaiken näköisiä tarpeita rahalle, Isosta Britanniasta nyt puhumattakaan. Ja tässä on kysymys suurista summista, joista täytyy voida puhua myös ulospäin. Eihän tässä nyt ole kysymys siitä, että tässä lähdetään kultaamaan mitään kylpyhuonevesihanoja. Ei, vaan tässä on kysymys rahasta, jolla pyritään pääsemään poliittisiin tavoitteisiin ja silloinhan ne täytyy myös voida oikeuttaa neuvostolle. Eli meillä täytyy olla sellainen tilanne, jossa voimme argumentoida vaatimustemme puolesta ja sitä kautta sitten ehkä löydämme ratkaisun. Tämä 3,5 miljardia uutta rahaa on hieno uutinen, vaikkakin aloitimme jostain ihan muusta, niin, niin mm, Grand Dupré oli ihan oikeassa. Me tuimme komissio 4,7 miljardin kohdalla ja neuvosto aloitti nollasta ja päädyimme 3,5. Ja minä eilen saksalaisten äh, toimittajien kanssa äh, tutkailin siitä, äh, miten paljon me, mistä me neuvottelimme komission kanssa vuoden 2014 budjetin suhteen. Muistatteko, me jouduimme luopumaan 700 miljoonasta ja nyt kuitenkin me saimme 3,5 miljardia. Eli tämä on sellainen argumentti, jonka voi aina palata tulevissa keskusteluissa. Eli siis eh, no, marginaali eh, ennakoimattomille menoille on, eh, on asia, joka on kuitenkin vielä ratkaisematta ja se voi johtaa siihen, että tätä ei voida enää edes hallinnoida. Eli mm, no, psykologiassakin on se, että aloitetaan aina jostain, sitten sitä vastustetaan ja sitten neuvotetaan ja sitten käydään terapiassa. Ja sitten eh, terapian myötä tämä vastustus saadaan eh, vähenne, vastustusta saadaan vähennettyä ja sitten löytyy lääke ja sitten eh, lopuksi tilanne helpottuu. Mutta siis työtä on vielä paljon jäljellä, mutta jos sitä helposti haluatte elää, niin silloin kannattaa lähteä politiikasta. Niin näistä maksuista on sen enemmän kuin 3,5 miljardia koska tästä seitsemästä miljardista, joka oli tämä väli sen välillä, mitä alun perin pyydi, pyysimme ja mitä sitten neuvosto ehdotti vuosiksi 2014 ja 2015. Tässä oli todella väliä 7 miljardia. Ja me nyt saavuttimme lisää tuoretta rahaa vähän yli 3,5 miljardia vuodeksi 2014 ja vähän yli miljard, 1,2 miljardia vuodeksi 2015 eli 4,8 miljardia yhteensä verrattuna tähän 7 miljardiin, joka tässä aukkona oli sitten herra Um, like the word Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, katkeran makea oli tämä lopputulos. Edistössä saatiin aikaiseksi. Ensimmäistä kertaa tätä äh, sain tarkkailla ja näin, miten neuvosto vastusti se ei halunnut esimerkiksi se ei halunnut esimerkiksi vararahastoa hyväksyä. Ja se ei halua ottaa ongelmaa esille eikä saada maita hyväksymään sitä, että ongelma täytyy ratkaista. Taistelu on kuitenkaan päättynyt, se jatkuu. Tämä katkera osuus edelleen on olemassa. Ja se oli ilmeisesti väistämätön osa näitä neuvotteluja ja hyvä tulos on se on, että sitä on jossain määrin lykätty ja että taistelu jatkuu. No, no, no. Ähm. Anteeksi, sanon puheenjohtaja. Olen tähän maksusuunnitelmaan kuitenkin melko tyytyväinen, koska se on elintärkeää, jotta painostus jatkuisi ja jotta se tekisi tästä maksuongelmasta pienemmän, jotta tätä ongelmaa voitaisiin hallita. Sillä kyseessä on todellakin harmaa vyöhyke. Olisiko se pitänyt olla 4,8 vähemmän tai enemmän, emme tietäneet tarkkaan. Olemme tällä alueella siis työskennelleet ja nyt pitää päästä tuolta harmalta alueelta ulos, että asiat tehdään selväksi ja pidän ensin ehdotuksesta siitä, että meidän täytyy katsoa siitä, mitkä maat edelleen ovat velkaa komissiolle ja se ainakin auttaa. Minun maassani ainakin tästä ongelmasta tehdä hyvin selvä silloin myös kansalaisille. Ennakoitavuutta täytyy lisätä, avoimuutta myöskin, se on elintärkeää. Ja lisäksi haluaisin sanoa myös tässä valiokunnassa, tässä koko prosessissa, se ei millään tavalla liity parlamentin ja tämän valiokunnan kantaan, mutta se oli kuitenkin suurempi ongelma ja se oli tämä BKTL osuus, joka vaikuttaa paljon Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. Yhtäältä tämä maksuasia on esillä esityslistalla, näinhän me sovimme, mutta toisaalta häviämme Euroopan instituutiot häviävät yhdistyneessä kuningaskunnassa ja alankomaissa. Se on täysin odottamatonta. Kuulen täällä, että maat olisivat voineet tietää, että niiden olisi pitänyt tietää, mutta ymmärrän sen tietyssä määrin. Mutta tosiasia on se, että asia on niin monimutkainen, että maat ovat todella hämmästyneitä nähdessä, mitä tapahtuu. Ja se liittyy nimenomaan tämän järjestelyn monimutkaisuuteen. Tarvitsemme lisää avoimuutta ja ennakoitavuutta koko prosessiin. Muussa tapauksessa lopputulossana on tämänkaltaiset vahingot. Ja se olisi todellakin todellinen sääli. Monsieur Kiitoksia sitten herra Echenique. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että neuvottelut ovat monimutkaisia, varsinkin silloin kun neuvotellaan osapuolen kanssa, joka on niin tiukka kuin neuvosto vaikuttaa olevan, eikä vain. Mutta me täällä ymmärrämme kyllä kuinka monimutkaisia neuvottelut ovat ja voimme nähdä, että tämän tyyppisessä neuvottelutuloksessa voimme nähdä, että ollaan päästy puolivälin kahden, puolivälin kahden kannan välillä ja olisi vaikea saavuttaa enempää. No mutta eh, kuitenkaan Euroopan kansalaiset eivät tätä ehkä niin ymmärrä kuin me ymmärrämme ja olen tästä pahoillani, mutta näin tämä nyt vain on. Omassa maassa niin 25 prosenttia työttömyyttä ja kolme miljoonaa ihmistä, jotka elävät alle 300 eurolla kuukaudessa. Kreikassa on ihmisiä, jotka kuolevat nälkään kaduilla ja sairaaloiden ovilla. Saksan pörssi samanaikaisesti nousee. Jos ymmärrämme Euroopan unionin kauppaliittona, emmekä, niin että se ole juuri sen enempää, eikä niin, että siellä jaetaan tuloja ja tasoitetaan tuottavuuseroja. Tämän talousarvion kautta talousarviohan on koko ajan vain pienempi, ja että näin toimimalla eriarvoisuus vain kasvaa ja kuilu eri maiden välillä suurenee. Yhtäältä on ne, jotka tuottavat enemmän lisäarvoa, toisaalta toiset, jotka tuottavat yhä vähemmän, ja näin luomme hyviä olosuhteita euroskeptikoille ja epäluottamukselle EUn toimielimiä kohtaan. Minun mielestäni me emme voi ihmetellä sitä, että me eurooppalaiset, jotka ajattelimme, että tietyt haamut olivat jo hävinneet, kuten fasismi, niin ei ole syytä ihmetellä, että ne nostavat päätään uudelleen tilanteessa, jossa toimitaan tämän tyyppisesti. Esittelijä sanoi aikaisemmin, että lasi voidaan nähdä puoleksi tyhjänä tai täytenä, mutta valitettavasti minä uskon, että Euroopan kansalaiset näkevät lasinsa täysin tyhjänä. Kiitoksia. Haluaisin täsmentää, että valiokunta kokoontuu Strasbourgissa maanantaina illalla kello 10 ja ottaa kantaa vuoden 2015 talousarvioon ja tarkistuksiin josta ei vielä ole äänestetty. Siis talousarvion 2014 koskevat tarkistukset. Vielä kaksi puheenvuoron. Herra Manka. Ďakujem, pán predseda. Rovnako by som chcel pogratulovať celému týmu. Kiitos. Na čele s vami, pán, pán predseda. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella koko tätä neuvottelutiimiä, jota te puheenjohtaja johditte ja esittelijöitä. Tämä oli tiimityötä. Ja vaikkakin mielipiteet ehkäpä olivat hieman erilaisia meidän keskuudessamme, niin ulospäin olimme yhtenäisiä. Jos me olisimme epäonnistuneet sopimisessa ja saaneet väliaikaiset 12 osat, niin me emme olisi kyenneet tekemään mitään. Ei investointisuunnitelma, ei mitään – ja me olisimme kaikki hävinneet ja koko järjestelmä olisi romahtanut niin kuin korttitalo konsanaan. Väliaikaiset 12 osat olisivat ehkä olleet hyväksi laskujen maksamisessa, koska mitään uusia investointeja ei olisi tehty. Mutta tämä olisi ollut ikävä tapa hoitaa laskut. Olen samaa mieltä Jens Geierin kanssa. Meidän on vaikea vakauttaa tätä velkaa. Sen pitäisi olla helpompaa äh, talousjakson alussa, koska silloin ei ole niin paljon sitoumuksia kuin ohjelmajakson loppupuolella. Mutta jos komissio tekee äh, velanmaksusuunnitelman maaliskuussa, niin meidän täytyy voida olla varmoja siitä, että tässä aikataulussa on maakohtaiset taulukot niin, että me tiedämme, kuinka paljon minnekäkin ollaan velkaa, koska emme me halua, että jäsenvaltiot joutuvat ongelmiin meidän vuoksemme. Jotkut uusista jäsenvaltioista ovat näiden velkojen vuoksi ongelmissa. He eivät enää ole nettosaajia, vaan nettomaksajia yhteisön budjettiin. Mutta Tämä saavutettu lopputulos oli paras mahdollinen, mihinkä nyt oli edes mahdollista päästä. Mutta tulevaisuudessa täytyy ehkä miettiä erilaista tulovirtaa yhteisön budjetille, joka olisi riippumaton jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta ja niiden yksittäisistä johtajista. Meidän täytyy voida tehdä budjetti omien varojemme pohjalta. Kiitoksia viimeinen puhuja vana, ennen kuin kun puhutaan puheajoista siitä, sen kautta voitte rauhoittua, kun, kun ajatellaan tätä velan maksusuunnitelmaa. Kalvino. hat eingangs gesagt, man kann... Kiitos. Esittelijä sanoi, että voi katsoa, onko lasi puoli tyhjä vai puoli täynnä. Mutta minun täytyy sanoa oma ryhmäni puolesta anteeksi vain meille tämä lasi jäi aika tyhjäksi että itse asiassa tuntuu siltä, että me nippanappa selviämme olematta janoisia. Tässä on luonnollisesti ollut hyvin vaikeaa, että puitteet, se on ihan totta, niin kaikki kollegat ovat täällä sanoneetkin. Minähän olen uusi edustaja, tämä on minun ensimmäinen budjettineuvotteluni, jota seuraa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että minusta tämä lopputulos on todella, todella pettymys. Ja sen vuoksi tämä 2015 budjetti on sellainen, että me emme voi sitä hyväksyä. Se on todella kaukana ö, alapuolella odotuksista ja todennäköisesti se ei edes riitä. Minusta ö, se ei mitenkään voi riittää. Ja Tämä on todella suuri pettymys varsinkin maksujen suhteen. Viisi miljardia alle parlamentin tavoitteiden ja yksi miljardi yli neuvoston lähtökohdan ei ole mikään hyvä kompromissi. Luonnollisesti vuoden 2014 budjetissa voidaan katsoa, että onnistuttiin, mutta tämä nousu joudutaan kompensoimaan tulevien vuosien budjeteissa ja palautukset jäsenvaltioille tulevat olemaan korkeammat jatkossa ja sekin täytyy huomioida, kun arvioidaan tätä tulosta. Kaikkein katkerin kalkki tässä kuitenkin on nämä maksamattomat laskut ja se, että näitä maksamattomia ei saada edes vakautettua, vaan tilanne tulee vielä entisestään heikkenemään. Me olemme tässä valiokunnassa tästä useita kertoja keskustelleetkin. Nimittäin se johtaa siihen, että luottamus koko Euroopan unioniin vaarantuu ja se myös johtaa epävarmuuteen. Ja haluaisin palata aikaisemman komission jäsenen äh, sanoihin, Lewandowskin äh, sanoihin. Hänhän varoitti siitä, että tämä budjetti voi johtaa EUn äh, kolmois AAAn menetykseen. Ja meidän mielestämme tämä on ihan hälyttävä asia. Joten siis tämä oli hyvin suuri pettymys meille. Ja myös se, että budjettivaraukset, niitä ei ole hyödynnetty varsinkaan asiantuntijaryhmän budjettivarausta, jonka me aikaisemminkin vihreinä jo olemme viitanneet. Ja vieläkin voi tilanne olla se, että esimerkiksi verotuskysymyksessä nämä suuret neljä puoluetta istuituisivat saman pöydän ääreen. Ja keskustelisivat esimerkiksi Äh, näistä Luxemburgin äh, luxliikistä ja verokierroista ja asiantuntijoiden kanssa ja sitten tuntuu siltä, että nämä samat äh, luxliikin asiantuntijat neuvovat jatkossa komissiotakin verotuskysymyksissä. Mielestäni se ei ole hyvä asia. Kiitos. Nous aurons un premier rendez-vous lundi soir pour que vous marquiez votre... Maanantai-iltana ensimmäisen kertaa voimme tavata ja niin, että voitte sitten, että ollaanko yhtä mieltä vai ei, trilogin tulokset sitten nämä rauhoittavat uutiset, jotka koskevat sitä, että velka on, on stabilisoitu ja, ja, vel- ja asiat on kunnossa ensi vuonna. Komissiosta Rava Kalvina. I would like to make... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ottaa esille neljä näkökohtaa ja kyllä. Toivon todella, että sanani mahdollistavat sen, että voimme päättää hyvällä mielellä ja optimistisina tämän keskustelun joulu tuulella. Ensinnäkin, meidän me katsoen sopimus on erittäin tasapainoinen. Olemme varmistaneet sen, että maksusitoumuksia täytyy noudattaa ja ohjelmat täytyy täytäntöönpanna, mutta meidän tulisi myös kaikkien olla tietoisia siitä, ettei raha kasva puissa. Se tulee yrityksiltä, kansalaisilta, verojen kautta. Jokainen euro on tärkeä, varsinkin silloin, kun joillakin jäsenvaltioilla on todella vaikeita kansallisia budjettitilanteita. Tästä näkökulmasta katsoen tämä sopimus meidän nähdäksemme on tasapainoinen ja myönteinen. Toiseksi lisäisin joitakin näkökohtia, niihin, joita eri esittelijät tällä ovat korostaneet, jotka löytyvät sopimuksista. Ensimmäinen korostettava asia koskee maksuja ja sitä, että yli 97 prosenttinen on maksujen suhde sitoumuksiin se 2014-2015, se on kaikkien aikojen ennätys. Eli tasapainoinen sopimus myös tästä näkökulmasta katsottuna. Maksut on säilytetty varsinkin osakkeessa 1a ja 4. Ja kohesion konvergenssitavoitteissa ne ovat poliittiset tavoitteet tälle parlamentille ja koko Euroopalle, jos huolella katsotaan niitä poliittisia suuntaviivoja ja sopimuksia, joita neuvostosta tulee. Parlamentin näkökulmasta katsoen on hyväksytty merkittävä määrä pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, kuten edustaja Holmeier korosti. Monet parlamentin ehdotukset on otettu huomioon virastoja ja muita äh, tahoja koskien. Ja on lisäksi haluan erityisesti ottaa tämän esille, koska se on ollut vaikea poliittinen ongelma yhdessä vaiheessa. Nyt se on pois tieltä, mutta siitä tulisi muistuttaa. Olemme kyenneet puuttumaan Venäjän kauppasaron aiheuttamiin ongelmiin maatalouskysymyksissä, mikä on tärkeää sekä toimielimille että viljelijöille. Ja meidän näkemyksemme mukaisesti tämä budjetti myös mahdollistaa sen, että vakautetaan ja vähennetään maksamattomien laskujen viivettä, joka on jo alkamassa vuonna 2015. Eli jos katsotaan kaikkia niitä asioita, joita esittelijät täällä korostivat ja ne, jotka lisäsin, meidän mielestämme tämä lopputulos on vain positiivinen. Kolmas pohdintani niin keskustelun jälkeen koskee sitä, että emme voi ratkaista kaikkea yksillä budjettineuvotteluilla. Koko Euroopan ongelmia ei voida ratkaista vuoden 2015 vuosibudjetilla. Minusta meillä on varmasti paljon tehtävää tulevien vuosien aikana ja ehdottomastikin vuonna 2015 vuoden ensi kuukausina meidän täytyy esittää maksusuunnitelmaa ja vakuutan teille sen, että komissio suhtautuu tähän erityisen vakavasti. Aiomme keskustella jonkun verran näistä kysymyksistä. Meidän täytyy myöskin käsitellä uudelleenohjelmointi niissä rakennerahastoissa, joita ei ole hyväksytty vuonna 2014 meidän tulee katsoa Euroopan investointisuunnitelman budjettivaikutuksia ja hyväksyä sen oikeusperusta. Ensi kuukausina vuoden alusta lähtien siis meillä on paljon työtä ja monia mahdollisuuksia palata tämän asian ääreen ja keskustella useista sellaisista asioista, joista jonkun verran vielä ollaan turhautuneita. Ja loppupohdintani samanlinjaisesti on se, että meidän näkemyksemme on se, että yksikään instituutio ei ole voittanut tai hävinnyt tätä keskustelua. Itse asiassa meidän näkökulmastamme katsottuna tämä ei ole lainkaan relevanttia. Se, mitä me halusimme saada aikaiseksi, oli tulos, joka olisi hyvä näille yrityksille, pk-yrityksille, kansalaisjärjestöille, jotka luottavat Euroopan unionin, että se noudattaa sitoumuksiamme. Me emme ole näistä tavanomaisista 12 osista huolissamme me olimme huolissamme siitä, että kansalaiset saisivat nähdä, että toimielimet eivät pääse sopimukseen, eivätkä pääse vakaaseen puitteistoon budjetille. Budjetti ei ehkä ole yhtä suuri kuin haluaisimme sen olevan, mutta siitä huolimatta se on erittäin merkittävässä asemassa, kun puhutaan Euroopan vakaudesta ja uskottavuudesta. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Euroopan parlamentin määrätietoisuutta. Eli viimeiset sanani olisivat tunnustuksen sanat ja kiitoksen sanat tälle toimielimelle, joka on ollut erittäin tärkeässä asemassa ja on siinä edelleen seuraavien vuosien aikana, kun varmistaudutaan siitä, että Euroopan budjetti todellakin tuo tuloksia Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Merci. Donc, euh... Kiitoksia. No, kaikki voivat arvioida tämän omalla tavalla. Olisi ehkä liian ylimielistä ajatella, että kaikki saadaan valmiiksi tässä neuvottelussa. Nyt on menettely alkanut ja nyt meidän on oltava valppaita ja jatkuvasti sitoutuneita tähän asiaan ja päättäväisesti mm, päättää se, että tämä ongelma nyt ratkaistaan. Uskon, että se mitä tässä olemme kokeneet, sen olisi syytä antaa meille aiheuttaa muutamiin pohdintoihin ja meille tuleekin tästä hyvin kiinnostava seminaari aiheesta varmaankin tammikuun lopulla. Lyhyellä aikavälillä kun ajatellaan näitä syklejä, niin on aika yllättävää, että olemme käyttäneet kaiken aikamme maksuista keskustelemiseen ja aika vähän on pohdittu tulevaisuutta. Aika vähän on myöskin pohdittu näitä vaaleja, kun ne vasta olivat ma- tam- mm, toukokuussa – Olemme nyt vuoden 2014-2020 kauden alussa ja tämä on tärkeä tehtävä. Meidän on valmisteltava sitä heti ensi vuoden alusta. Rova Kalvino, näistä maksuista voitte olla varma, että meille tulee vielä monta mahdollisuutta keskustella tästä. Meillä on maakohtaiset maksamattomat laskut viime vuoden lopulta ja varmaankin te laaditte saman asiakirjan tämän vuoden loppuusta. Ja sitten tarkkailemme julkisten varojen tehokkaasta kulutusta. Meidän kaikkien tehtävänä on valvoa, että se on asianmukaista ja meidän on myös mitattava, kuinka se vaikuttaa kentällä, koska onhan aika helppoa Brysselistä tai Luxemburgista käsin mm, päättää, että maksamme vähän myöhemmin toimijoille, mutta kentällä tämä koetaan kovin karvasti ja se herättää euroskeptisyystä ja eurofobiaakin. Ei ole tietenkään kysymys siitä, onko parlamentti voittanut vai komissio vai neuvosto, vaan Euroopan pitäisi voittaa ja eurooppalaisten pitäisi voittaa. Tähän päätän oman osuuteni, koska minun on lähdettävä nyt puheenjohtajan kokoukseen ja pyydän, että herra Geijer jatkaa puheenjohtajuutta. Herra Lewandowski ja Depre kertoivat, olisivat voineet kertoa tästä nopeutetusta menettelystä, mutta se liittyy oikeuskäytäntöön. Niin tänä aamuna sanottiin, että julkisessa hankkeessa tarvitaan kolme vuotta niin kuin päätökseen päästään. Nyt on osoitettu, että muutamassa viikossa saatiin muutos e- asetukseen aikaiseksi. Eli itse asiassa kyse on vain poliittisesta tahdosta. Hyvä kokouksen jatkoa ja tavataan maanantaina kello 19. Okay. So, meine Damen und Herren, wir kommen mit ein wenig Verspätung. No niin, eh, me olemme hieman myöhässä aikataulusta. Siirrymme seuraavaan estyslistan kohtaan. Eli Euroopan yhteisön omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen muuttaminen esittelijä Esittelijät ovat äh, edustaja Depre ja Lewandowski. Herra Lewandowski, haluatteko te aloittaa? Kyllä, kiitos ja kiitos onnittelut kaikille, jotka olivat sovittelussa. Tämä on hyvin turhauttavaa työtä. Olin todella helpottunut, kun en enää kymmenen vuoden jälkeen joutunut olemaan mukana. Mutta se, mikä oli mahdollista saavuttaa, saavutettiin. Nyt palaisin tähän meidän lausuntoomme. Me vastaamme nyt äh, neuvoston toiseen kirjeeseen, jolla haluamme äh, oikeudellista tiettyjen jäsenvaltioiden omat maksut budjettiin. Ensimmäinen hylättiin sen vuoksi, että tämä oli osa pakettia. Nyt meillä on paketti. Meillä on vuoden 2014 ja 2015 sopimukset. Ja tarkoitus äh, on nyt sitten retroaktiivisesti laillistaa maksujen myöhästymiset. Tähän on tehty kaksi tarkistusta tähän päätöslauselmaan, tähän lailliseen tekstiin. Tämä on notifikaatio parlamentille tehdä avoimeksi se, mitä omien varojen lykkäämiseen tulee. 17 tarkistusta esitettiin ja kolme niistä vedettiin takaisin. Kuusi esittelijöiltä meidän täytyy äänestää tästä ensi viikolla parlamentissa. Ja se on ihan hyvä aika omistaa. Enkä haluaisi aloittaa keskustelua siitä, onko tämä kiireellinen menettelytapa vai ei, koska elämän tosiasia on se, että meidän täytyy tämä laillistaa ensi viikolla. Herr Depré, wenn Sie das ergänzen wollen. Äh. Ja Depré, haluatteko te vielä täydentää? Puheenjohtaja, ei minulla ole mitään lisättävää siihen, mitä kollegani Lewandowski tässä hienosti jo sanoi No, näistä sopimuksista ehkä on siis suunniteltu, että äänestämme ehdotuksesta ne, jotka tukevat kompromissia, niin tämähän kuuluu pakettiin. Meillä ei ole kovinkaan paljon valinnan varaa, jos haluamme toimia johdonmukaisesti jo tehtyjen valintojen kanssa. Good, um... Ähm. Hyvä, kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä aiheesta? Ei. Sitten äh, niin, tästä äänestetään joulukuun äh, täysistunnossa. Sitten hyvin tärkeä kohta, nimittäin komission tiedonanto aiheesta investointisuunnitelma Euroopalle. Tällä tulee olemaan suuria vaikutuksia. Ja tästä meillä on nyt sitten keskustelu. Onko meillä täältä komissiosta ketään rova pääjohtaja? I'm not sure of the interpretation. En ole nyt oikein varma. Haluatteko tätä puhun tästä investointisuunnitelmasta vai? Well, Uh, thank you very much for giving us the opportunity to... Kiitos, että annatte meille mahdollisuuden käydä ensimmäinen keskustelu aiheesta. Tämä on aihe, josta meillä varmasti on vielä ensi vuoden aikana paljon mahdollisuuksia keskustella, mutta tämä on uuden komission yksi huippu prioriteeteista ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että parlamentti nyt jo ryhtyy miettimään asiaa ja että budjettivaliokunta on tässä näissä keskusteluissa mukana. Meidän näkökulmastamme me olemme tehneet eh, tai lähteneet eh, toteuttamaan Junckerin yhtä suurinta tavoitetta, nimenomaan investointisuunnitelma 300 miljardista ylimääräisestä investoinnista Euroopassa. Päätavoite on pyrkiä muuttamaan tätä hyvin negatiivista suuntausta, joka on ollut näkyvillä viime vuosina, jossa investoinnit Euroopan unionissa ovat tippuneet merkittävästi vuodesta 2007. Ne ovat pudonneet yli 15 prosentilla. Ja suurin osa analyyseistä on päätynyt siihen, että tämä on ollut yksi suurimpia esteitä kasvulle Euroopassa. Tässä suunnitelmassa on budjettielementti, johon palaan, mutta älkäämme unohtako, että tässä on myös kaksi muuta elementtiä, nimittäin se, että identifioidaan invest investointivirrat ohjelmiin ja projekteihin, joilla kautta voidaan parantaa kasvua ja työpaikkojen määrää sekä infrastruktuurille että pk-yrityksille. Ja toisekseen se, että pyritään saamaan aikaan parempaa hallinnollista puitteistoa, jotta voidaan poistaa näitä esteitä. Raha on tärkeää, mutta usein nämä esteet tulevat enemmänkin tuolta hallinnon puolelta, jotka johtavat siihen, että asiat tehdä liian byrokraattisiksi. No, koskapa budjettinäkökulmat varmasti ovat teille tärkeitä, niin kaikkein tärkein elementti tässä, että luodaan uusi eurooppalainen rahasto strategisille investoinneille, joka perustettaisiin siksi, että annettaisiin tästä riskitukea pitkän ajan aikavälin projekteille samoin kuin PK-yrityksille. Ajatus on se, että tuetaan infrastruktuuriprojekteja, energiaan, laaja kaistan alalla ja äh, monethan usein keskittyvät tähän fyysiseen infrastruktuuriin, mutta me tarkastelemme myös sosiaalista infrastruktuuria, mitä koulutus, tutkimus ja innovaatio, uudistuva energia ja energiatehokkuus. Niille, jotka ovat tästä erityisen kiinnostuneita, kuten puheenjohtaja Juncker on. Meillä ei ole mitään temaattisia tai maantieteellisiä keskittymiä. Tämä on eurooppalainen investointisuunnitelma. Laajasti ottaen noin 240 miljardia euroa investoidaan tällaisiin infrastruktuuriprojekteihin ja 75 miljardia mobilisoidaan tukemaan investointeja PK-yrityksille. Mahdolliset rahoitus tuotteet on jätetty avoimiksi niin, että voidaan vastata erilaisiin projekteihin. Ja rahasto perustetaan yhteistyössä Euroopan investointipankin ja komission kanssa. Ja näinkin, että täällä on EIPn kollega paikalla, joten äh, he varmaankin voivat äh, sitten omalta taholtaan vastata, jos teillä on jotain erityisiä kysymyksiä aiheesta. Sekä meille tulee myös tällainen riippumaton investointikomitea, joka tarkastelee eri projektien elinkelpoisuutta ja mahdollista lisäarvoa. Euroopan unionin budjetista annetaan, sillä annetaan tuki 16 miljardin takuu EIPltä yhdessä investointipankin 5 miljardin takuu. Eli tällä tavalla EIP voi kerätä noin 60 miljardia pääomamarkkinoilta. Eli yksi julkinen euro johtaa kolmeen investoitavaan, investointiin tuettavaan euroon. Eli tällä tavalla me saamme aikaa vipuvaikutuksen, joka on 15 kaiken kaikkiaan. tämän takuurahaston arkkitehtuuri on aika samankaltainen kuin siinä, niissä takuissa, mitä meillä on EIPn ulkoisissa toimissa, joten te tiedätte, mikä tämä rakenne on. Ja, ja sitten mahdolliset tappiot, joita voi tapahtua, koska tässähän on nimenomaan tarkoitus antaa EIPlle mahdollisuus ottaa enemmän riskejä ja rahoittaa tällaisia riskialttiimpia investointeja. Niin meillä on viiden, aina 50 prosenttiin tällainen riskitakuu, joka on aika paljon, joka vuoksi Euroopan unionin budjetista täytyy tulla 8 miljardia euroa. Koskapa suurin osa näistä projekteista on pitkän aikavälin projekteja, niin todennäköisesti tämän takurahaston ei tarvitse maksaa mitään ensimmäisinä vuosina, joten esimerkiksi vuonna 2015 ei ole mitään tarvetta maksaa mitään. Ja 12, 2016 ryhdymme rahoittamaan tätä, että me saavutamme nämä tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ja uskomme, että tämä on mahdollista rahoittaa monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja pyrimme tässä sijoittelemaan esimerkiksi horisontin rahoista samoin kuin muista mahdollisista marginaaleista, joita meillä on monivuotisessa rahoituskehyksessä. Eli tässä tämän rakenteen pääelementit. Ensimmäinen reaktio jäsenvaltioista on ollut hyvin positiivinen. Tästä keskusteltiin Ecofinissä. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet, että he tulevat osallistumaan tähän, koska ajatus olisi se, että tämä arkkitehtuuri on avoin, jolloin äh, jäsenvaltiot ja kansalliset investointipankit ja muut voivat osallistua. Komissio aikoo tammikuussa esittää lainsäädäntöehdotuksen tästä asetuksen, joka antaisi mahdollisuuden perustaa tämä rahasto ja takuu- ja takuurahasto ja määritellä takuurahaston säännöt. Tämä tullaan tekemään yhteispäätösmenettelyn kautta, joten parlamentilla on tässä tärkeä rooli tässä lainsäädäntöaloitteessa. Ja me toivomme, että Euroopan parlamentti hyväksyy tällaisen nopean toimintamenettelyn niin, että tämä rahasto olisi voimassa kesäkuussa ensi vuonna – ja todennäköisesti tämän ehdotuksen yhteyteen tehdään myös lisäbudjetti, jonka kautta saataisiin mahdollisuus tehdä tarvittavat siirrot budjetin sisällä. Vaikkakin painotan, mitään maksusitoumuksia ei tarvita meidän suunnitelmiemme mukaan vuodelle 2015 joten meillä on varmasti mahdollisuus esitellä teille yksityiskohtia enemmän tammikuussa, mutta tässä nyt näin suuret viivat, mitä me olemme ajatelleet ehdottaa komission taholta. Kiitos. Ja, danke Frau Generaldirektorin. Kiitokset pääjohtajalle. Olisin toivonut, että teillä olisi ollut meille hieman enemmän yksityiskohtia tästä, miten tämä suunnitelma saadaan budjetti menettelyyn mukaan ja mihinkä budjetti artikla 7 vai 140 rahoitusvälineet te sanoitte, että tämä on yhteispäätösmenettely, se on mielestäni ihan selvää, mutta jos te viittaatte artiklaasta 40, silloin meidän täytyy perustaa budjettikohta, joka ei ole yhteen sopiva teidän puheenvuoronne kanssa, joten tässä nyt on tiettyä muutostarvetta. Ja kollegat tuntien en usko, että me tässä nyt lähdemme kovinkaan kevyin perustein budjettia muuttelemaan, emmekä me halua antaa eurooppalaista rahaa takuihin, ellei meillä ole selkeästi tietoa siitä, mitkä nämä riskit ovat. minä tiedän, että emme me nyt tässä lähde tietenkään kaikkia luottoja takaamaan, mutta täytyy miettiä kuinka pitkälle ja mitä. Ja jos tämä takuu on 60 miljardia euroa, niin kyllä tämä nyt täytyy selkeyttää ja selvittää, koska tässä nyt on kuitenkin kysymys aika isoista summista budjetissa ja rahasta, jonka pitäisi riskitapauksissa olla olemassa. No, täällä on nyt äh, kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensin kollega Lewandowski. Thank you. No. Kiitoksia. Ei kukaan kiistä tuota olemassa olevaa investointikuilua Euroopassa. Meidän tulisi kuitenkin, ei tulisi laskea sitä verrattuna vuoteen 2007, sillä silloin Eurooppa oli ylikuumentunut ja se on yksi syystä tähän kriisiin. Kaksi kohtaa on tässä suunnitelmassa kuitenkin, josta kannattaisi keskustella. Ja meillä on useita tilaisuuksia siihen – tämä tällainen finanssi rahoitustekniikka esimerkiksi on yksi niistä. Ja toiseksi kannattaa valita näitä hankkeita. Kysymys on tuotosta, jota saadaan tuotto tuottaviin hankkeisiin. Esimerkiksi investoinnit koulutuksen ja niin poispäin. Sen avulla ei varmaankaan saada lisää yksityistä investointia, mutta meille budjetti-ihmisille suurin ongelma on se, millä tavalla budjetti saadaan mukaan tähän. Eihän se tietysti mitään uutta ole saada se vipu vaikuttamaan ja samanaikaiseksi yksityisiä sijoituksia. Tähän mennessä on pyritty hyödyntämään niin sanottua marginaalia oman, omien varojen katon alaisuudessa. Näin on tehty kaksi kertaa jo maksuttaa se välinen avulla ei-euromaissa ja toinen oli eurooppalainen vakautusmekanismi Irlannille ja Portugalille. Eli kykenemme hyödyntämään marginaalia katon yli, mutta vanhojen omien varojen tason alapuolella, joka on 1,23 prosenttia. Tällä tavalla Juncker ja Katainen eivät ole tehneet, vaan kysymys on todellisen uuden rahan saamisesta, eikä hyödyntämällä vakautusmekanismi tai muiden jäljellä näitä varoja. Toinen tapa tehdä budjetista tällainen katalysaattori, näin on tehty vuodesta 2700, 2007 eteenpäin, ne löytyvät selkeästi määriteltynä myöskin tässä vuonna 2015 budjettiluonnoksessa. Tässä ovat selkeät alkoinnit vuonna 2015, mitä voidaan sille suunnataan. Ja tässä ongelma syntyykin, millä tavalla tulisi uudelleen brändätä nämä summat ja nimittää niitä Euroopan investointipaketiksi. 13 omavaralähdettä on nimitetty horisontti 2020 2,7 miljoonaa euroa, mutta horisonttiohjelma on leikattu ja olisi vaikea löytää lisäresursseja. Horisontti 2020 ongelma on se, on se, että millä tavalla se kykenee kuluttamaan rahaa olemassa oleviin hankkeisiin ja samalla miten se voi toimia takuna. Collecting Euro-rahasto, komissio varmaan tuntee tämän asetuksen ja sen ra- rajoitukset. Verkkojen Eurooppa-rahastosta siinä tapauksessa Ja aika yllättävää on näiden marginaalien hyödyntäminen. Meillähän on parlamentin kanssa tehty sopimus, se on osa sopimusta rahoitusnäkymistä. Ja nämä globaalit <clears throat> marginaalit siirretään eteenpäin ja aktivoidaan toisessa osiossa nuorisotyöttömyyden kohdalla. Jälleen kysymys siitä, millä tavalla ne voidaan saada olemassa oleviksi takuiksi investointipaketissa. Suurin ongelma on tämä katalysaattori ja taku tarjoaja ongelma ja miten suunnata tietyt summat käynnissä oleviin hankkeisiin vuonna 2015, 16, 17. Toivon kaikkea hyvää komissiolle. Me tarvitsemme investointeja, jotka on suunnattu Euroopalle tähän mennessä. Kuitenkin valitettavasti on yhä edelleen erittäin paljon kysymyksiä avoinna siinä, miten Euroopan budjetti on tässä mukana. Äh, äh, Muutama lyhyt kommentti tähän alkuun. Ähm, Voisin aloittaa siitä, mitä puheenjohtaja sanoi, eli kysymys siitä, miten tämä suhtautuu vuosittaiseen äh, rahoituspuitteeseen, varainhoitoasetukseen – te sanoitte, että osa on yhteispäätösmenettelyn alaista ja tämä on minusta hyvin tärkeää, koska ei komissio ole vielä puhunut miltä osin ja missä. Ja haluaisinkin tässä saman tien varoittaa. Minulla oli ilo kuluneena vuosina, kun olen ollut tässä budjettivaliokunnassa mukana, kokenut, miten tällaisissa monimutkaisissa monimutkaisissa operaatioissa, kuten esimerkiksi suhdanneohjelmat, elintarvikeohjelmat, miten no esimerkiksi Mengasonhan oli myös mukana pari vuotta sitten näissä, millä tavalla komissio otti parlamentin mukaan ja millä tavalla venytellään budjettilainsäädäntöä ja välillä hyvinkin joustavasti. Sanon tämän kaikella vakavuudella ja tietyn varoituksen äänellä, koska minusta on hienoa, että me puhumme innovatiivisista rahoitusvälineistä, että me katsomme, mikä on toteutettavissa ja päätämme, lähdemmekö mukaan joihinkin asioihin vai ei, onko se realistista. Ja sitten jos komissio ö, sitten puhuu siitä, että tämä ei että, että tämä voidaan hoitaa esimerkiksi monivuotisen rahoituskehyksen sopeuttamisella, ei välttämättä edes, mutta sitten jos näin tapahtuu, niin sitten voidaan lähteä tarkistelemaan tilannetta 2016. Tämä on minusta aika vaarallista. Tämä, jos haluaa myydä parlamentin oikeudet saman tien, niin silloinhan me voimme lähteä tähän kelkkaan heti. Tässä täytyy miettiä todella vakavasti, mihinkä te olette menossa ja kehottaisin, että ette lähde konfliktiin parlamentin kanssa. En nyt tässä lähde puhumaan äh, tästä mahdollisesta lumipalloefektistä, mihinkä tämä voi johtaa. Tämä on hyvin monimutkainen äh, aihe, jossa yhtäältä varmastikin, mitä tulee julkisiin investointeihin, äh, tänä päivänä tilanne on erilainen kuin muutama vuosi sitten. Minä tiedän kuitenkin vaalipiiristäni, niin, että tällä hetkellä on käynnissä sellainen aloite, Public-Private Partnership-aloite, jos, jonka pohjalta voitaisiin kerätä näitä kokemuksia. Mutta jos katson vaalipiiristä niin näitä luetteloita, niin siellä on näköisiä muitakin erittäin mielenkiintoisia projekteja esimerkiksi liikenteen alalla. Ja siellä ei oikeastaan puhuta siitä, että onko rahaa? Ei, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että saammeko me rakennusluvan näille johtuen kaikista niistä säännöistä, mitä Euroopan tasolla päätetään. Joten tässäkin täytyy hyvin tarkkaan katsoa näitä vaatimuksia liittyen näihin hallinnollisiin ja säätelypuitteisiin jos me haluamme, että tällainen kunnianhimoinen investointiohjelma onnistuu. Sen vuoksi on minusta hyvin tärkeää, että me budjettivaliokuntana hyvin intensiivisesti ja pragmaattisesti ja päättäväisesti toimimme niin, että tulee selväksi, kuka tähän osallistuu. Ja meidän täytyy myös olla siinä tilassa, että me voimme myös olla mukana työstämässä tätä tällaista ohjelmaa ja myös toimia nopeasti, mutta ei hinnalla millä hyvänsä koska me haluamme olla mukana määrittelemässä tällaisen ohjelman mahdollista menestystä. Sitten Gadia Zabal, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitoksia. A poco vamos teniendo cada vez más informaciones de cuál es la idea. No pikkuhiljaa saamme lisää tietoa siitä, mikä on komission ajatus siitä, kuinka tämä suunnitelma tulee toimimaan ja kuinka sitä tullaan käsittelemään. On totta, että nyt tämän esityksen jälkeen niin minulla oli joitakin kysymysmerkkejä, jotka nyt kyllä kyllä raukesivat tässä, mutta kyllä täällä vielä vähän epäselvyyksiäkin minulla vielä on. En nyt haluaisi tehdä mitään suurta puheenvuoroa ja arvioida tätä suun, suunnitelmaa, vaan haluaisin esittää konkreettisia kysymyksiä komissiolle ensinnäkin tästä osuudesta, tietenkin joka koskee talousarviota. 70 miljardia, josta me panemme vain 50 prosenttia eli 8 miljardia ja vuonna 2015 tällä ei olisi vaikutuksia alun perin maksuihin, koska niiden vuonna 2015 vielä näitä mahdollisia hävikkejä tulee, mutta sitten miten tämä sitten todella näkyy 2015 talousarviossa kuinka, missä muodossa tämä raha otetaan käyttöön. No, oletan, että siitä tulee myös lisätalousarvioesitys. Haluaisin tietää, voisiko komissio kertoa jo oikeusperustasta, mitä kohtia se aikoo käsitellä, tuleeko oikeusperustaan jotain sellaista, joka liittyy jäsenvaltioiden osuuksiin, vapaaehtoisiin osuuksiin, tähän eurooppalaiseen rahastoon. Ja tiedättekö jo varmuudella, mitkä jäsenvaltiot ja millä määrin tulevat mukaan. Lehdistöstähän on kyllä nähty, että kyllä joillakin jäsenvaltioilla on haluja lähteä mukaan, mutta ei kovinkaan paljon tietoa ole saatu. Sitten haluaisin kysyä siitä, kuinka rahasta tulee toimimaan. Aikaisemmin todettiin, että rahasto voisi toimia vähän samantapaisesti kuin ulkoinen takuurahasto, joka on jo olemassa, niin että mukana on myös EIP. Mutta nämä ovat kaikki kovin yleisellä tasolla. Jos haluamme toimia nopeasti, niin tarvitsemme kyllä paljon enemmän yksityiskohtia EIPn osallistumisesta ja kaikista muista seikoista. Sitten vielä Täällä on jo puhuttu siitä, että perustetaan riippumaton komitea, joka arvioi näitä hankkeita, kuinka hankkeet valitaan, millä kriteereillä valinta tehdään, tiedetäänkö jo kuinka tämä komitea tullaan perustamaan. Tässäpä taisi olla kaikki tällä hetkellä. Also nicht nur die Liste der Fragen wird immer länger, auch die der Fragen. Niin, kysymysten lista kasvaa myös kysyjien. Fernandes, Manka, Esenike, Aliana, Tarant ja Dupré ovat kaikki puhujalistalla. Tämä on hyvin pitkä. Jaha, Dupré veti puheenvuoropyynnössä takaisin. Puhujalista on nyt päätet, suljettu. Ja nyt kun katson kelloa, niin puhukaa se muistain. Fernandes. Obrigado, vou ser breve, Sr. Presidente. A minha primeira pergunta é como é que o Parlamento... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pohdin vain sitä, millä tavalla Euroopan parlamentti voi olla paremmin ja enemmän mukana, jotta voidaan huolehtia näiden investointisuunnitelmien demokraatti, demokraattisesta legitiimiydestä. Monivuotisessa rahoituskehyksessä kaikella tällä vaikutuksensa ja sanotaan, että 50 prosenttia näistä varoista käytetään takurahastoihin. No millä tavalla takuut sitten käytetään? kun kysymys on esimerkiksi 18 miljardista joka vuosi. Ja miten, kauan, miten monta vuotta tämä takuu on voimassa? Sillä jos kysymys on investointisuunnitelmasta, niin silloin voi kyllä kuvitella, että sanotaan, että tuo investointisuunnitelma on vaikkapa kolmen vuoden mittainen, niin onko takuu myös vain kolmen vuoden mittainen – vai onko se kauemmin voimassa. Vuonna 2015 ei tule mitään maksuja, mutta 2016 kyllä, mutta kun katsotaan vuoden 2015 talousarviota, niin siellä vielä mitään maksuja tarkoitus käyttää, mutta mikä on tämä investointisuunnitelman seuraus? Ja lopuksi mitä on ajateltu ottaa käyttöön äh, rakennerahastojen nojalla tuon investointirahaston puitteissa? Ja sitten seuraavaksi edustaja Manka. Ďakujem, Jens. Cieľom tohto investičného plánu je financovať rizikovejšie investície. Kiitoksia. Niin, tämä investointisuunnitelma tarkoituksena on niin rahoittaa riskiapelejä investointeja, joista on suurta lisää arvoa ja onko tällä invest- sijoittajia. Olen yhtä mieltä tästä tavoitteesta. On tärkeää, että saamme sijoittajat mukaan näihin riskaapelleisempiin investointeihin. En mitenkään kiellä myöskään vipuvaikutuksia. Tällä hetkellä tarvitsemme Euroopassa mahdollisimman paljon sijoituksia niille aloille, joista tuottoa on tulossa. On myös sellaisia aloja, jotka eivät ole riskialttiita, mutta joihin myös tarvitaan sijoituksia. Eli tämän suunnitelman lisäksi tarvittaisiin toinenkin investointisuunnitelma. Annapa esimerkin siitä, minkälaisia olisivat nämä riskittömät tarpeelliset investoinnit. 40 prosenttia energiasta Euroopassa kuluu rakennusten lämmittämiseen. Komission mukaan voisimme säästää ne kolme neljäsosaa tästä energiamäärästä, jos ryhtyisimme päättäväiseen toimintaan. No miksi me emme sitten houkuttelisi sijoituksia niin, että kaikkialla tällä alalla voisimme saada ongelman ratkaistua. Riski on nolla prosenttia. Asia on ratkaistava liikepankin avulla. Sitten toinen asia, jonka komissio mainitsi, esteiden purkaminen sijoituksilta. Mehän tarvitsemme analyysin, joka osoittaisi, miksi investoinnit EU:ssa ovat laskeneet 15 prosentilla, mutta eivät ollenkaan Yhdysvalloissa. Meidän olisi tiedettävä, miksi näin on. Toinen tärkeä asia koskee sitä, että osoittaisimme sijoittajille, että olemme uskottava kumppani. Näin emme ole tehneet näillä las- maksamattomilla laskuillamme Minun omassa maassani monet pormestarit ovat tympääntyneitä investointeihin, koska jos EU ei maksa laskuja, niin eivät he halua ottaa riskiä. EU e voisi myös toimia niin, että se osoittaisi, mitkä ovat hyviä käytäntöjä ja miten voimme saada valtavasti vaikutusta aikaan ilman yhtään EU-rahoitusta. Esimerkiksi 12 vuotta sitten olin pormestarina Slovakiassa – 12 vuotta sitten meillä oli nopein internet koko maailmassa. Kouluopettajat viestivät keskenään internetin kautta. Meillä oli seitsemän kertaa nopeampi internetvideoyhteys kuin mikä oli tavanomainen nopeus maailmassa. Osoitimme, että siellä, mihin investointeja saadaan, niin tämä riippuu siitä, investoidaanko kasvuputkiin ja muihin maanalaisiin yhteyksiin. Osoitimme, että pystymme laatimaan nopeat internetyhteydet. Ja nämähän ovat sellaisia hankkeita, joihin ei tarvitse, tarvita EU-rahaa, mutta tarvitaan päätöksiä. Ei EU investointisuunnitelma yksin saa Eurooppaa nousuun. Pyytäisin tätä puhumaan nopeasti tai lyhykäisemmin, koska meillä on vielä koko joukko äänestyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ajattelin, että yksityiset aloitteet ovat tapa luoda rikkautta riskiä ottamatta. Nyt näin, että on mahdollisuutta myös teidän liiketoimintaa ilman riskinottoa, koska jos hävikkiä tulee tai jos katastrofi tulee, niin julkisesta talousarviosta paikataan ongelmat. Tämä vähän pelottaa minua kansalaisena, jos olisin suuren yrityksen hallituksen jäsen, niin hieroisin kyllä käsiäni. Eikä tämä ole mikään, mitään hypoteettista. Omassa maassani on niin sanottu Castor-hanke, jota rahoittaa EIP, ja siinä on Euro- Espanjan ta- valtion ta- tae, takuut, ja siitä tuli täysin katastrofi, koska käyttäydyttiin vastuuttomasti, mutta yritys ei menettänyt yhtään euroa. Espanjalaiset sen sijaan menettivät mini- miljoonia, jotka he tulevat maksamaan kas- kaasulaskuissaan 40 vuoden ajan. Junckerin suunnitelmassa on paljon sellaisia asioita, joista voisimme kysyä, mm, keskustella, mutta haluaisin nyt kysyä pääjohtajalta, onko joku tapa, jolla voitaisiin välttää, että tämä mainitsemani tilanne tapahtuisi myös hankkeeseen, jota rahoitetaan tästä suunnitelmasta. Luulenpa, että Euroopan kansalaiset eivät nyt halua ottaa kannettavakseen sellaisia riskejä, jotka pitäisi olla yksityisen pääoman kannettavia eikä julkisen. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Ali. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Kiitoksia. От Европейската комисия. Kiitoksia, hyvät Euroopan komission edustajat. Euroopan komissio ilmaisi, että vuoden 2015 talousarvio pohjautuu Euroopan investointisuunnitelmalle. Meillä on mielenkiintoista nähdä se, millä tavalla nämä rahoitushankkeet kehittyvät reaalitalouden puitteissa. Suunnitelmassa on rahoittaa kestäviä hankkeita, joilla on todellista lisäarvoa eurooppalaiselle sosiaaliselle markkinataloudelle. Ja sikäli kun ymmärrän Euroopan komissiota, niin jäsenvaltioita odotetaan laatimaan luettelo hankkeista ja sitten työryhmä, joka vastaa investoinneista, käy läpi nämä mahdolliset oleelliset investoinnit. Kysymys kuitenkin on, että onko tämä oikea strategia, että investointihanke pohjautuu jäsenvaltioiden toiveisiin, sillä nämä toiveet eh, talouden eli osa-alueilla saattavat aiheuttaa päällekkäisyyksiä ja muita ongelmia. Ja sitten lopulta voidaan mennä tuon rajan ylikin, eli saatetaan menettää se potentiaali, joka tällä suunnitelmalla on eurooppalaisen talouden elvyttämiseksi. Samalla pidetään mielessä nämä huolenaiheet, että tietystikään me emme näitä ehdotuksia vastusta, niin joita jäsenvaltioiden täytyy tehdä, mutta siitä huolimatta investointien minun mielestäni pitäisi olla osa laajempaa eurooppalaista strategiaa, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta johtava maailmanlaajuisesti katsoen monillakin eri toimialoilla. En tiedä, onko asiasta keskusteltu Euroopan komissiossa, Mutta meillä pitäisi olla muutama eurooppalainen hanke, jotka, tois, jotka toisivat sitten lisäarvoa maksimaalisesti. Jäsenvaltioiden tulisi kohdistaa ponnistelunsa tähän ja niiden tulisi olla mukana edesottamassa tiettyjä elementtejä, joita, jotka vastavuoroisesti täydentävät toisiaan. Ja Anot? Uh, yes, the um, principle of leverage may not be new, but Tämä vipuvaikutuksen mahdollisuus ei ole uusi tämä periaate, mutta tämän suuruus on 21-315 miljoonaan. Ja tämä on aika suuri vaikutus yhdestä eurosta 15. Komissio puhuu takuista korkean riskitason projekteille. Eli siis tämä tarkoittaa sitä, että jos nämä korkean riskin projektit saavat prioriteetin, niin silloin tämä mahdollisuus on paljon suurempi kuin 1 kautta 15 verrattuna muihin projekteihin. Joten minun huolenaiheeni tässä onkin enemmän se, että vastaako bisneselämä tähän ja onko tämä tarpeeksi, että yritykset lähtevät tähän mukaan? Vai päättyykö tilanne sillä lailla, että on jälleen hyvää tarkoittava mietitty ajatus, mutta jos yksityissektoria eh, ei oteta mukaan tai siinä ei ole tarpeeksi kannustimia yksityissektorille, niin silloinhan se projekti jumiutuu paikoilleen. Britti yleisö on hyvin tietoinen näistä yksityisistä kumppanuuksista, koska meillä on ollut huonoja kokemuksia yksityisen sektorin rahoittamista projekteista. Ja ne eivät ole todellakaan olleet sen rahan arvoisia. Ja toivon, että tässä nyt on ajateltu eri tavalla – mutta tämä nyt on ainakin Isossa Britanniassa se, miten suhtaudutaan tällaisiin ohjelmiin. Joten minä suhtaudun aika skeptisesti siihen kykyyn, mikä tällä ohjelmalla olisi antaa tämä 350 miljardia euroa ylipäätään näille yrityksille. Kiitos. Sitten kollega Tarant viimeisenä. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti kaksi huomiota. Ensinnäkin haluaisin toistaa sen, mitä herra Lewandowski jo sanoikin. Eli että takkuiden pitäisi olla MFFn kattojen yläpuolella. Toisekseen tämä valiokunta tuki ehdotusta, jonka mukaan laitetaan hieman varoja talousarvioon, joka on tarkoitettu ne käytettäisiin näissä korkean tason työryhmissä, että se olisi ikään kuin varaumissa. Epäilen vähän tätä, kuinka tämä nyt toimii, mutta onnittelisin komissiota. Group is going to be set up. Nyt ymmärrän kuitenkin, että korkean tason työryhmä perustetaan ja se päättäisi näistä infrastruktuuriin investointihankkeissa. Minä ehdottaisin, että ehkä meidän olisi tiedettävä tässä valiokunnassa, kuka nimitetään ja nimitykset voitaisiin tehdä yhteistyössä, koska muutoin voi käydä samalla tavalla kuin toisessa korkean tason työryhmässä, asiantuntijaryhmässä, joka neuvoo komissiota verokysymyksissä EU:ssa ja minä olen ymmärtänyt, että nämä näissä, nämä, näissä on mukana Price, Watercoopers ja muut tilintarkastusyritykset. Minä kyllä haluaisin pyytää, että valiokunta tukisi sitä, että, mi, että mitään asiantuntijoita ei nimitetä tällaisiin työryhmiin ilman meidän suostumustamme. Ähm, Kiitos. Näin tuolla jo vielä puheenvuoropyyntöjä, mutta puhujalista suljettiin. Ja koskapa kello on jo näin paljon, niin annan pääjohtajalle vielä tämän vaikean tehtävän vastata kaikkiin näihin huolenaiheisiin ja kysymyksiin. Ja mahdollisimman nopeasti. Meillä on paljon ymmärtämystä sille, että te ette kykene vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, koska voin olettaa, että komissiokin vielä valmistelee vastauksia. Mutta me annamme, jos haluatte, myös kirjallisena näitä kysymyksiä. ja silloin voitte myös eh, kirjallisesti vastata niihin, ja että meillä seuraavaan kokoukseen mennessä olisi jo vähän vankempi pohja ja tieto, koska tämä aihe varmaankin ö, eh, tulee vaatimaan aikaa seuraavissakin kokouksissa. Joten eh, se, mihinkä voitte vastata, niin vastatkaa nyt. Yes, vielen dank, I, I will, I will... Kiitoksia, puheenjohtaja. Vastaan osaan näistä ja tietysti sitten pyrimme kirjallisesti myös mahdollisimman paljon vastaamaan kysymyksiin. Tämä on kuitenkin työtä, joka on vasta käynnissä. Vasta tammikuussa voimme ihan lopullisia vastauksia antaa, mutta sinne nyt on vain muutama viikko. Vastaan kuitenkin niihin kysymyksiin, joita jotkut arvoista jäsenistä ovat esittäneet. Ensinnäkin tästä vipuvaikutuksesta, siitä millä tavalla se toimii. Meidän arviomme on se, että meillä ei ole likviditeetin säästöjen tai rahan puutetta Euroopassa. Itse asiassa säästötkin ovat korkeammalla tasolla koskaan. Jostain syystä ne eivät kuitenkaan mobilisoidu, eivätkään suuntaudu tuottaviin toimiin tai reaalitalouteen, koska riskejä kartetaan tällä hetkellä valtavasti. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että eurooppalaista budjettia voidaan hyödyntää paremmin jos sen sijaan, että keskus, keskityttäisiin pelkästään näihin apurahoihin, niin voimme hyötyä tästä vipuvaikutuksesta kaikin puolin. Tämä on se analyysi, jota on tehty kaksivaiheisesti. Ensinnäkin investointipankin lainaaminen markkinoille ja sitten osallistuminen investointihankkeisiin. Se johtaa tähän lukumääräisen vipuvaikutuksen, joka asiantuntijoiden mukaan on aika konservatiivinenkin arvio, siis tämä 15. Jotkut puhuvat tästä, tai meidän mielestämme tämä on kaikkein paras tapa hyödyntää niukkoja julkisia varoja. Toiseksi otettiin esille riski ja se, millä tavalla me siihen suhtaudumme. Ja ajatuksena todellakin on täydentää olemassa olevia hankkeita ja ohjelmia Euroopan unionissa ja Euroopan budjetissa ja investointipankissa, jotta nämä ryhtyisivät korkeampiriskisiin hankkeisiin. Ja tietysti sitten tämä pitää yhdistää pitkän aikavälin infrastruktuuriin, pk-yrityksiin ja sosiaalisiin hankkeisiin, mutta tilanne on jokaisen kohdalla eri. Näitä täytyy siis tarkistella, tarkastella eri näkökulmasta. Siitä huolimatta kuitenkin Osa tästä ajatuksesta on nimenomaan tämä riskin kantaminen, ja siksi puhumme 15 prosentin melko hyvin rahoitetusta takuusta. Ja sen jälkeen vaikutus sitten vuonna 2015 budjettiin. Me esitämme teille yksityiskohtaisen maksusuunnitelman ja ennakomme sen suhteen, miten takurahastojen varoja siirretään. Tietysti näiden pitäisi jatkoa vuonna 2020kin, jälkeen, sillä tässä puhutaan pitkän aikavälin investoinneista. Ei tässä ole kyseessä mikään ohjelma, joka päättyy tässä nä- tästä näkökulmasta katsottuna hetkisen rahoituskehyksen päättyessä, vaan vuonna 2015 ei varta mitään lisämaksuja. Sen sijaan otetaan käyttöön uudelleen ne maksumäärärahat, jotka suunnattiin verkkojen Eurooppa-aloitteeseen ja Horizon 2020-hankkeeseen näissä kahdessa budjettikohdassa, kuten jo mainitsin. Rahoituskehyksen puitteissa meidän me meidän ei tule mennä sen yläpuolella, vaan ohjelmointi voidaan hoitaa sen marginaaleja hyödyntäen ensinnäkin vuosimarginaaleja ja vasta toiseksi sitten näitä yleissitoumusmarginaaleja, joka, kuten aivan hyvin tiedätte, on tarkoitus käyttää nimenomaan kasvuun ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Meidän mielestämme aloite kattaa tämän aivan mainiosti. Jäsenvaltioiden osuudet sitten, olette varmaankin nähneet, että komission on jo viittaus tähän vakaus- ja kasvupaketin erityiskohteluun ja kansallisten osuuksien määrään siinä. Osa siitä tietysti voidaan hoitaa Euroopassa, mutta jäsenvaltiot ja kansalliset toimet voivat olla aivan yhtä tärkeässä asemassa. Ja tästä syystä Euroopan neuvostolle esittämämme toive ensi viikolla on se, että jäsenvaltiot kaksinkertaistaisivat rakennerahastoallokoinnissaan käyttämiensä varojen osuuden. Eli niitä ei muuteta, mutta vedotaan siihen, että rahoitusvälineitä käytettäisiin paljon tehokkaammin. Niitä meidän mielestämme ei ole riittävästi hyödynnetty. Ja lopuksi olen aivan samaa mieltä sen parlamentin jäsenen kanssa, joka on pyytänyt, että nämä menetelmät olisivat mahdollisimman yksinkertaisia. Sillä kun neuvotteluihin ryhdymme, niin joskus lopputuloksena on sellaiset ohjelmat, joita ei kykene enää täytäntöön panemana. Siitä syystä meidän lähestymistapamme on se, että aivan yhtä tärkeää kuin tämä raha, ja nämä takuut, jotka ovat mukana tässä yksityisessä investoinnissa, on tarjota hyvät puitteistot investoinnille. Parempi sääntely, se, että pohditaan kentällä olevia esteitä, jotka haittaavat näiden investointien toimintaa, siihen käytetään aivan yhtä paljon energiaa meidän puoleltamme kuin siihen, että pyritään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään eurooppaista budjettia. Kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä. Luonnollisestikin mielellämme kirjallisesti myös käymme näkemysten vaihtoa tästä asiasta ja sitten vielä äh, tammikuussa. Ja, das wären wir ganz sicher. Varmasti näin. Ja säästän kaikki kommenttini sinne, mutta minulla on sellainen kuva, että me saamme komissiosta vielä yksityiskohtaista tietoa ja sitä varten me täällä olemme. Kiitokset tästä. Nyt seuraava esityslistan kohta, joka on kollega Tarantin lausunto, Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan vuosiraportti. Ja Tarant lupasi, että hän toimii tässä huippunopeasti. Okay, herr president, 30 sekunden. This is another occasion when this budget committee tries to... jälleen kerran yritämme työntää nenämme toisten valiokuntien asioihin ja koitamme auttaa ulkoasioiden valiokuntaa, kuinka budjettiasioita hoidetaan. Ja tässä mietinnössä maksukysymys on nostettu yhdeksi tärkeimmistä ongelmista, ongelmiksiksi Euroopan unionissa. Meidän on se ratkaistava ja meillä on nyt aikaa tammikuussa puhua siitä jälleen, mutta nyt kaikki muut haluavat jo äänestää, joten olen itsekin siihen valmis. Ganz großartig. Also ich Ich war kurz davor, die Stopp. No, tämä oli hienoa. Minä olin tässä jo sekuntikertoa katsomassa, mutta alta 30 sekuntia. Hienoa. Siirrymme äänestyksiin. Olisin iloinen, jos minun ryhmäni tuolta voisi hieman auttaa ja kertoisi myös minulle, että mitä minä, mitä minä teen. Ei, ei kiitos vain, mutta minä EPPn äänestyslistaa minä en huoli. Aloitetaan. Nopeasti jo puutusta Depre ja Lewandowskin mietinnöstä. Tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Vastaan Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta neljä, tarkistus 14 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 ECRltä. Esittelijä vastustaa. A, se raukeaa. Totta. Tarkistus 16. ECR. Esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 vedetty takaisin, tarkistus 4 tangilta, esittelijä puoltaa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, johdonosan kappale B, tangilta on vedetty takaisin, Tarkistus numero kuusi. Di. Esittelijä vastustaa. Kuka tukee? Ei kukaan. Kuka vastustaa? Kaikki. Hylätty. Tarkistus seitsemän esittelijältä puolesta vastaan. Äänestittekö te vastaan? En nähnyt, äänestittekö te puolesta vai vastaan? Ai puolesta, no yksi ääni. Tyhjää, ei, hyväksytty. Mm. Der Antrag Nummer 8 von Frau Moody ist abgedeckt durch den Antrag 7. Seuraavaksi tarkist, äh, suullinen tarkistus esittelijältä johdantoosaan kappaleeseen D. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä, äh, yksi oli vastaan, joo. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 vedetty takaisin. 11 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 esittelijä vastustaa äänet puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. Kaksi ei vielä ole äänestänyt. Kolmekymmentäyksi ääntä pitäisi olla, mutta niitä on nyt 29. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 13 vastaan, kaksi tyhjää hyväksyttiin. loppuäänestys, äänet, ää, sen me teemme koneellisesti, loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta yksi vastaan, ei tyhjä hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Sitten seuraavaksi edustaja Vanan mietintö. Minä olen itse varjoesittelijä. Kysymys on globalisaation rahaston varojen käyttöönotosta Kreikassa – Tarkistus yksi Kirtokselta esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi Kirtokselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää Yksimielisesti hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän työllisyysvaliokunnalta puolesta. Vastaan tyhjää. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta, kaksi vastaan hyväksytty. Sitten Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto esittelijä Marko Zanni. Tarkistus kaksi kohtaan yksi työllisyysvaliokunnalta esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme työllisyysvaliokunnalta. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä työllisyysvaliokunnalta puolesta. vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A. joka korvaa tarkistukset 5 ja 6. Esittelijä puolta äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan työllisyysvaliokunnasta. Puolesta. vastaan kaikki muut hylätty. Yhdeksän työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen työllisyysvaliokunnalta puolesta vastaan. Hylätty. Niin, työllisyysvaliokunnan puolesta.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 Einer möchte nicht. Dann schließen wir die Abstimmung. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 8 vastaan, 1 tyhjä, hyväksytty. 11 kohtaan 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Der ist angenommen gegen. Hyväksytty. Onnittelut. Sitten ähm, globalisaatiorahastosta seuraakin mietintö edustaja Olbrichtin äh, mietintö Fiatista, tarkistus 1 työllisyysvaliokunnasta 9a. Esittelijä puoltaa, hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme Olbrichtilta puolesta. Vastaan. Ty- tyhjää. Yksinäisesti hyväksytty. Tarkistus neljä esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 työllisyysvaliokunnasta. Esittelijä puolta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 työllisyysvaliokunnalta. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 7. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty loppuäänestys koneellisesti. Yksi puuttuu. Äänestys päättyy. Yhdellä vasta-äänellä hyväksytty. Sitten kohta 12. Globalisaatiorahaston varojen käyttöön Otto Whirlpoolille. Viottilta. Kuulin juuri tässä, että äänestäisimme unblock. Käykö tämä? Esittelijä haluaa hyväksyä kaiken kristillisdemokraateilla on ongelmia vain viimeisen kanssa. Voimmeko tehdä niin, että A1-9 äänestämme on blok? Hyvä. Herra Viotti eh, puoltaa. Puolesta 1-9. Vastaan. Ei kukaan tyhjää. 1-9 yksimielisesti hyväksytty. Ja sitten tarkistus 10. Esittelijä puoltaa äänet puolesta vastaan. Tämän tarkistamme koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty yllä vasta äänellä. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten siirtopyynnöt. Sir, sihteeristö sanoo, että 40, 46 ja 50 ovat niitä siirtoja, joista me olemme jo poliittisesti päättäneet. Eli nämä siirrot ovat näitä budjettiseuraamuksia siitä, mistä olemme poliittisesti päättäneet, joten oletan, että näitä kannatetaan, joten äänestetään näistä unblock. Vai vastustaako joku? En näe sitä. Joten unblock kuka kannastaa näistä neljää siirtoa? Vastaan. Yksi. Tyhjää. Kaksi. Ja nämä siirrot on näin hyväksytty. Sitten siirtopyyntö 55. Tässä on kyse Jean Monnet-rakennuksesta. Tarvitsemmeko me tästä jotain informaatiota, Monika? No minä olen jo tästä puhunut. Tässä on työntekijöitä, jotka istuvat rakennussa, jossa on asbestia ja tähän ikävä kyllä pitää antaa 200 miljoonaa, koska tämä on ikävää, mutta mitään emme voi tehdä asialle. Selvä. 55 puolesta. Kaikki. Vastaan. Ei kukaan. Tyhjää. Yksi. Hyväksytty. Ja näin tämä on hoidettu. Sitten siirrymme 2014 talousarvioon ja muut pääluokat. Voimmeko äänestää näistä Monika? Kyllä. Mehän olemme käsitelleet niitä sisällöllisesti, joten haluaa, vastustaako joku sitä, että, että äänestämme unblock adepre? No, ei tämä oikeastaan ole vasta, lause. Mutta kun puhutaan Euroopan unionin valtuuskunnan edustajana asunnon ostamista Albaniassa, miljoona 600 000 euroa ja niin edelleen. En minä en ole mikään Albanian kiinteistöasiantuntija, eikä minulla, minulla on vaikea uskoa, että sun hinnat olisivat siellä samankaltaisia kuin, kuin suuressa eurooppalaisessa kaupungissa, joten mietin nyt, että ollaanko tässä – ostamassa yhtä palatsia, kahta vai kolmea palatsia? Voisiko komissio selventää, koska summa vaikuttaa aika korkealta? Niin, sisällöllisesti tämä on ihan selvä, mutta minulla oli itse asiassa ihan samanlainen ajatus kuin teillä, herra Depre. Eli minä tiedän kyllä äh, diplomaatteita, että tämä asunto ei ole vain äh, henkilökohtainen asunto, vaan myös vastaanototila, mutta 1,6 miljoonaa Albaniassa, eli mistä tässä on kysymys? Eli pidet, jos pidetäänkö tässä nyt äh, kaikki tapaamiset siellä hänen asunnossaan ja vai, vai mistä, onko, onko tämä epänormaalia nyt, mitä tässä on tapahtumassa? Tämä on asia, joka pitäisi selvittää Monika. Niin, minä sain tämän hyvin lyhyellä aikavälillä. Minä lähden siitä, että me saamme ensin notifioinnin, että tässä on tällainen väliaikainen siirto ja että maaliskuussa saamme notifioinnin, koska me emme ole saaneet tällaista notifiointia Albanian. Minusta me voisimme antaa tämän siirron, mutta vain sillä ehdolla, että me saamme tarkkaa informaatiota ennen kuin tämä raha lopullisesti vapautetaan – koska tässä nyt on kysymys siitä, että tämä siirto on tämän vuoden loppuun ja sitten siirretään ensi vuodelle maaliskuun loppuun, mutta että tämä ei ole mikään lopullinen siirto, vaan me vaadimme informaatiota tästä Tiranan rakennuksesta ja sitten me vasta päätämme kun me vai vastustammeko. No tämä oli arvokasta informaatiota. Eli siis selvä, selvä. Tämä selvensi. Herra Depree, hyväksyttekö tämän? Je suis d'accord. Sopii. Dann noch mal einen Schritt zurück. Also... No niin, askel taaksepäin. Meillä on neljä siirtoa. Voimmeko äänestää Amblock ja Holmeierin selityksellä, eli tässä on vain varojen siirto, mutta ei vapauttaminen. Äänestämmekö Amblock? Selvä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten vielä kiinteistöpolitiikkaa. Tästä me muistaakseni viimeksi olisimme halunneet jo päättää, mutta emme tehneet sitä. kysymyssä. on vierailijoiden vastaanottoalueen perustamisesta. Ei tästä tarvinne enää keskustella. Äänestämme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi. Tämä siirto on enemmistöllä hyväksytty. Ja no niin, näin saimme hoidettua äänestykset. Onko muita esille tulevia asioita? Ei. Ään, kokous päättyy. Tavataan Strasbourgissa. Se olisi